Good afternoon, colleague. Hyvää iltapäivää, kollegat. Aloitamme nyt kokouksen. Kuten voitte havaita, meillä on täällä joukko vieraita tänään. Hienoa, että paikalla on kehitysasianvaliokunnan puheenjohtaja. Hänen kanssaan yhdessä käsittelemme seuraavaa aihetta. Mukana on myöskin arvostettuja parlamentaarikkoja Nigeristä. Esittelen heidät kohta. Sitten kun pääsemme tuon kohtaan, paikalla myöskin EUn Nigerin lähettiläs. Sitä niin kuitenkin jotakin ilmoitusasioita, mikäli nyt maltatte. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen, eli vastalauseita ole esitystä katsotaan hyväksytyksi. Sitten meillä on joukko ilmoitusasioita. Ensinnäkin kokouksen kieliprofiili. Tulkkaus on saatavilla muilla kielillä, mutta ei tanskaksi eikä iiriksi joitakin koordinaattorin suosituksia täytyy vahvistaa työjärjestyksen artiklan 205 mukaisesti. Ensinnäkin koordinaattorin suositukset, jotka liittyvät 24. toukokuuta 2018 kokouksesta. Tuo asiakirja löytyy kokousasiakirjoista. Esittelyn nimitykset sitten. SNDn Mamikins on nimitetty esittelijäksi asiassa, joka koskee asetusehdotusta, joka liittyy räjähteiden valmistamiseen käytettäviin aineisiin ja niiden myyntiin. Puudin Valero vihreistä on nimetetty Frontex statussopimuksen esittelijäksi EUn ja Fyrmin välille. Emi Radev puolestaan on esittelijänä aiheessa, joka liittyy rahoitus- ja muun tiedon käyttöön silloin, kun pyritään ennaltaehkäisemään, jäljittämään ja tutkimaan tiettyjä rikoksia. Edustaja Ungereano puolestaan, kansan puolestaan nimitetty esityksiä, se koskee EUn ja Brasilian välistä sopimusta lyhyen, lyhytkestoisista viisumeista ja viisumihelpotuksista. Lausunnot sitten kansanpuolen Chiholski on nimitetty esittelijäksi asiassa, joka koskee sopimusar- perussopimuksen artiklojen täytäntöpanoissa, kun kyse vaihtoehtoisyhteistyöstä. Kyse on Afkon valiokunta mietintö. Voimmeko vahvistaa koordinaattorin suositukset? Niin on näin vahvistettu. Sitten vielä muutama ilmoitusasia. Tiekoiduisten täytäntöönpanon säännöksistä. Mikäli maltaatte vielä hetken. Katson, onko täällä sellaisia, jotka pitäisi lukea ääneen. Pitääkö nämä kaikki lukea ääneen? Onko ihan varma, että näin on? tästä tulee hieman tylsää teille, mutta minun on pakko lukea nämä ääneen, koska en saa olla lukematta, joten koittakaa kestää. Teille Delegoidut ja säännökset siis. 25. toukokuuta parlamentti sai seuraavat säännökset komission päätös ehdotus, joka liittyy toimenpiteisiin entry exit järjestelmän osalta. Toinen asia, uusi Kaledonian, Ranskan, Polynesian ja joidenkin muiden Ranskan perätakaisten alueiden asia. Tämä, tämä asia on ilmoitettu myöskin valiokunnan uutislehdikässä. Mikäli kenelläkään on mitään vastalauseita näiden täytäntöönpäin säännösten osalta, ilmoittakaa vastalauseista 8. kesäkuuta mennessä 25. toukokuuta puolestaan komissio sai komission luonnoksen, joka liittyy laatuun ja muihin määritelmiin, jotka liittyvät sormenjälkiin ja kasvojen tunnistamiseen silloin, kun on kyse biometrisistä tunnistusjärjestelmistä EES-järjestelmän yhteydessä. Toiseksi komission täytäntöpanoehdotus luonnos, joka liittyy EES-järjestelmän toimenpiteisiin. Kolmas komission täytäntöpanoehdotus, joka liittyy asian, joka liittyy EES-järjestelmän tietojen muuttamiseen ja poistamiseen. Neljänneksi EES-järjestelmän verkkopalvelua koskeva asia viides ehdotus, joka liittyy EES-järjestelmän suoritusvaatimuksiin ja kuudenneksi määritelmätä, jotka liittyvät ees järjestelmään keskusrekisterijärjestelmään. Mikäli keneltä vastalauseita, ilmoittakaa vastalauseista viimeistään 8. kesäkuuta. Vielä pari ilmoitusasia. 31. toukokuuta me saimme ehdotuksen neuvoston täytäntöönpano ehdotukseksi, joka liittyy valintalautakuntaan artikkelin toistaan kohdan 3 mukaisesti silloin, kun on kyse vaistosyhteistyöstä Euroopan yleisen syyttäjän viraston perustamisen yhteydessä. Kaikille libevaliokunnille Libevaliokunnan jäsenille lähetettiin tästä tietoa uutislehdikön mukana ja samalla määrättiin aikaraja. 30. toukokuuta komissio sai komis- parlamentti sai komissiolta ehdotusluonnoksen, joka liittyy arviointikertomukseen. Kyse on eri Schengenin tietojärjestelmän kuuluvista asioista eri maiden kohdalla. Tieto näistä asioista on ensimmäinen kesäkuuta lähetetty kaikille valiokunnan jäsenille Liipen valiokunnan uutislehdykässä 30. toukokuuta parlamentti sai neuvoston täytäntöönpano päätöksen, joka liittyy puutteisiin, jotka oli havaittu Schengenin järjestelmän täytäntöönpanossa joissakin maissa, kuten Portugalissa, Maltassa, Virossa ja Ruotsissa. Mikäli joku kuuntelee, mitä äsken sanoin, niin kiitos siitä. Minun on ihan pakko lukea nämä ääneen. Ja näin kurinainen valiokuntamme on. Kiitoksia, että kuuntelitte. Viimeinen asia, taikka vihdoinkin nyt pääsemme kohtaan kolme. Olen erittäin iloinen siitä, kuten aluksi jo sanoin, että nyt voin esitellä teille vieraamme. Kiitoksia kollegat siitä, että mahdollisitte tämän keskustelun täällä tänään. Ensinnäkin tervetuloa Linda McAvanille, joka on valiokunnan puheenjohtaja Irvan parlamentista. Kiitoksia siitä, että tulet minun kanssani johtamaan tätä Seuraava keskustelun osiota. Liivevaliokunta ja kehitysvaliokunta keskustelevat seikoista, jotka liittyvät Nigerin alueeseen Afrikassa. Kuulemisen yhteydessä tähän paneudutaan vielä lisää. Rova Saminu Lali, Lauli puolestaan on Nigerin parlamentin jäsen. Paikalla myöskin herra Agali. Tervetuloa teillekin Kyse on kahdesta Nigerian, Nigerin parlamentin jäsenestä, jotka me tapasimme Nigerin matkallamme. Kiitoksia kaikesta siitä, mitä te teette sen varmistamiseksi, että meidän valtuuskuntamatkamme oli erittäin onnistunut. Tervetuloa tietystikin myös suurlähettiläs Mateus Paulalle. Kiitoksia arvon lähettiläs siitä tavasta, jolla te varmistitte sen, että vaikea Nigerin matka – onnistui niin hyvin. Kuulemme tästä tänään vielä lisää. Kiitos kuitenkin teille tässä yhteydessä. Kyse on melkoisen tärkeästä hetkestä libevaliokunnan työssä. Kyse oli pelkästään valtuuskuntaan matkasta, joka tehtiin matkan yhteydessä. Pystyimme tarkastelemaan erittäin vaikeita päivän polttavia kysymyksiä, jotka liittyvät Nigerin asemaan kauttakulkumaana. Lisäksi hiljattain vierailtiin myöskin Libyassa Tuonkin matkan yhteydessä saimme tietoa siitä, miten asiat hoituvat kautokulkumaissa yhdessä kansainvälisen siirtolaisen kanssa. Tarkastelimme tilannetta paikan päällä. Tärkeä aihe tällä alueella tietystikin on humanitaarinen apu ja kokonaisvaltainen lähestymistapa avun osalta on tarpeen. Tämä on se syy, miksi tämä kuuleminen järjestetään yhdessä kehitysasian valiokunnan, DV-valiokunnan kanssa keskusta varten on kutsunut paikalle myöskin muita puhujia. Tervetuloa herra Keseda, joka on kansainvälisen siirtolaisviraston kor- korkea-arvoinen asiantuntija, joka vastaa uusista hätätilanteista ja kriisin jälkeistä toiminnasta. Paikalla myöskin Belle Roik Granjon, joka onhan HCR Global Issues-yksikön päällikkö, virkatepäpäällikkö Denis Havu puolestaan on punaisen ristin EU-toimiston päällikkö. Paikalla myöskin Sumaila Maiga Ibrahim, joka tulee Metsan du Monde-järjestöstä Belgiasta. Hän, vastaa, hän on Nigerian, Nigerin hanke vastaava tuossa järjestössä. Ensinnäkin lyhyt yhteenveto puolustuskuntamatkasta Libyan 20.23. toukokuuta. Tämä sivuaa tämän päivästä mä myöskin. Tätä silmällä pitäen pyytäisin, että kollegani Linda McAvan kehitysasian valiokunnasta voisi lyhyesti esitellä tämän asian. Ole hyvä, Linda. Kiitos, Claude. On tosiaan tärkeää, että valiokuntamme tekevät läheistä yhteistyötä asioissa, jotka liittyvät kehitysyhteistyöhön ja maahanmuuttoon. Yhä enemmän poliittisesti korostetaan maahanmuuttoa otsikoissa, kun ajatellaan vaikka Italiaa, mutta myöskin enemmän EUn rahoitusta menee maahanmuuttopolitiikkaan kumppanimaissamme. Eli maahanmuuton ulkoiset ulottuvuudet ovat nyt poliittisesti korostettuja. Kehitysyhteistyöpolitiikassa Niger on yksi tärkeimpiä kumppaneitamme Afrikassa. Maassa on suuria haasteita ja varmaan kuulemme kohta näistä haasteista vierailtamme. Ja kyse on siitä, miten voimme tukea Nigeriaa. Ja yksi tärkeimpiä tapoja tukea on tietysti pitkään aikavälin kehitysapu. EU on Nigerin suurin kehitysavun antaja. Ja äsken juuri katsottiin kehitysyhteistyörahaston väliarviointia ja komissio ehdotti, että korotetaan rahoitusta kahdenväliselle yhteistyölle 90 miljoonalla eurolla. Aikaisemmin summa oli 594 miljoonaa ja nyt se on sitten 686 miljoonaa. Ja valtaosa menee hallituksen budjettiavuksi, jotta se pystyy toteuttamaan sosiaalipolitiikkaa. Ja mehän tiedämme, että yksi syy, miksi ihmiset lähtevät maasta, liittyy perussosiaalipalveluihin ja siksi valiokunnassamme olemme aina korostaneet sitä, että vähintään 20 prosenttia kehitysyhteistyöavusta pitää käyttää juuri sosiaaliapukysymyksiin. EU on myöskin sijoittanut trust fundeihin. 250 miljoonaa on mennyt Nigeriassa 11 hankkeeseen. Itse en ole siellä käynyt, mutta Ugandassa kävin ja näin, miten siellä näitä rahastoja on sovellettu. Ja kehitysyhteistyön kannalta on tärkeää, että varoja menee hankkeisiin, jotka parantavat ihmisten elämänlaatua lähtömaassa. Mutta kyse ei ole pelkästään maahanmuuttajien elämänlaadun parantamisesta, vaan kaikkien elämänlaadun parantamisesta. Parlamentti pitää tietysti valvoa näitä rahastoja. Miten voidaan valvoa rahoitusta? Ja siksi valiokuntamme on perustanut työryhmän, jossa valvotaan rahojen käyttöä ja sen puheenjohtaja on Eli Schleim. Ja on hienoa, että täällä on nyt parlamentin jäseniä Afrikasta, koska valvonta ei kuulu ainoastaan Euroopan parlamentille, vaan sitä pitää myöskin tehdä Afrikassa. Ja äskettäin meillä oli Abidjanissa EUn ja Afrikan unionin välinen parlamentaarinen kokous. Tapasimme siellä afrikkalaisia kumppaneitamme. Ja afrikkalaiset halusivat, että näistä asioista keskustellaan yhdessä poliitikkoina. Kollegamme varmaan kohta kertovat näkemyksistään siitä, mitä heidän maassaan tapahtuu, ja tätä asiaa pitää työstää yhdessä. Eli puheenjohtaja, kehityspolitiikan osalta tämä on tärkeä viikko, koska Brysselissä on myöskin kehitysyhteistyön teemapäivä. Siellä on suuri konferenssi, siellä on vieraita kaikkialta maailmasta, jotka tulevat keskustelemaan EUn kanssa kehitysyhteistyöpolitiikasta. Ja keskiviikkona meillä on erityispaneeli, jota vetää meidän valiokuntamme, ja siellä käsitellään lapsiavioliittoja. Ja kaksi edustajaa Nigeristä on sitten keskiviikkona myöskin paikalla, eli on hienoa, että tänään tapasimme Nigerin parlamenttien edustajia ja toivottavasti parlamenttien välinen yhteistyö ja poliittinen yhteistyö jatkuu, jotta löydämme parasta mahdollista politiikkaa, kun ajatellaan pitkän aikavälin kehityshaasteita Nigerissä, joka on meidän päähaasteemme. Kiitos. Kiitos paljon Linda. Voin vielä painottaa sitä, mitä Linda sanoi rahoituksesta. Tiedämme, että rahoitus virrat ovat asia, jota on tarkasteltu kehityspolitiikan yhteydessä. Meillä täytyy olla kokonaisvaltaista politiikkaa tässä suhteessa EU-ssa. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Viime viikolla keskusteltiin Libyasta. Sen yhteydessä asia nousi esiin. Kollegat pyysivät, että saataisiin lyhyt kertomus vielä Libyan matkastakin lyhyt esittely Libamatkasta. Kyse oli ad hoc valtuuskuntamatkasta, mutta erittäin tärkeästä sellaisesta valikunnan työn kannalta ja myöskin Lindan valikunnan kannalta. Joten lyhyesti kerron Libya-matkasta ja sitten palataan vielä Nigerin tilanteeseen. Tämä on relevantti matka tämäkin. Vierailimme matkan yhteydessä maassa, tutustuimme tilanteeseen ja varmistimme, että parlamentin näkee tilanteen paikan päältä käsin. Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2012 vierailimme paikalla. Rova Mogherini oli mukana keskustelussa viime viikolla aiheesta. Nyt lyhyesti tuosta matkasta. Tripolissa, kun kävimme pystymme arvioimaan poliittista ja yhteiskunnallista taloudellista tilannetta. On päivän selvää, että mikäli poliittista vakautta ei ole ennen vaaleja, silloin kyse on erittäin hankalasta asiasta, hankalasta tilanteesta. Tietystikin päivän selvää, että maahanmuuttokysymykset nousevat esiin, pala niihin kohta, mutta tämäkin puoli on erittäin tärkeä, jonka mainitsin. Nigerin kuulemisessa keskitytään ei pelkästään maahanmuuttokysymyksiin. Tapasimme Libyassa varapääministerin ja ulkoministerin muun muassa. Ulkoministeri Siala ja YK on tukeman tuomioistuimen edustajia Herra Tuarkan. Tripolissa on vieläkin 50 000 ihmistä, jotka eivät voineet palata – koteihinsa sen jälkeen, kun 2011 heidät karkotettiin kodestaan. Tämä on kriittinen seikka. Toiseksi voisimme varmistaa sen, että Tarik al-Siikan pidetyskeskus oli paikka, johon pystymme tutustumaan. Olosuhteet siellä ovat kammottavat. Tietystikin voisimme puhua tästä myöhäisemmässä vaiheessa vielä, mutta on tärkeää, että tästäkin mainitaan tässä yhteydessä. Vetosimme Libyan viranomaisiin tietystikin, että se ryhtyisi konkreettisiin toimenpiteisiin, jotta pikkuhiljaa saataisiin nämä pidetyskeskukset suljettua. Tämä otettiin uudelleen esiin valiokunnan keskustassa viime viikolla, kun puhuttiin panseerimietinnön yhteydessä Libyasta. Tunisissa tai siis en nyt puhu, Libyasta voitaisiin puhua pidemmin, pidempäänkin, mutta en nyt tässä yhteydessä tuhlaa aikaa Nigerin kuulemisesta. Tunisissa tapasimme korkearvoisia viranomaisia ja YK erityisedustaja Salamin raportti vuodelta 2018 otettiin esiin ja myöskin puhuimme joidenkin kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka toimivat Libyassa. Tosin montaa siellä ei enää ole. Amnesty siellä vielä toimii, samoin Médecins Sans Frontier, Lääkärit ilman rajoja. He tekevät äh, kuivilla työtä mutta myöskin merellä. Me pyrimme siihen, että umpikyöstä päästäisiin pois ja maassa voitaisiin järjestää vaalit vielä vuonna 2018 todennäköisesti toista aikarajasta ei voida pitää kiinni. Kuten tiedätte, Libyassa on instituutio, jotka estävät toisensa toimintaa, poliittisia jakolinjoja, yhteenottoja, monia siviiliuhreja ja keräysvaikutuksia kahinoista. Kaiken tähän totoistuemme peruspalveluissa on ollut ongelmia. Linda puhui juuri ihmiselämän perusedellytyksistä – Ihmisiä ja tavaroita salakuljetetaan. Joissakin osissa maata salakuljettaminen on kaikkein tärkein elinkeino, varsinkin maan eteläosassa. Maahanmuutto on erittäin eriskummallinen ilmiö. Joissakin osissa Libya edelleenkin öljyä porataan. Lisäksi Libyassa on valtava määrä aseita, kaikkein suurin asekeskittymä joissakin paikoin kuin missään muualla maailmassa. En puhu nyt enempää lipoista, koska valiokunnassa on jäseniä vielä, jotka muitakin sen, jotka kävivät lipoissa. Tapasimme myöskin rannikkovartioston edustajia. Olisin kerran todeta, että EU tukee Libyaa ja Libyan rannikkovartiostoa. Tässä pitäisi keskittyä lähinnä ihmisoikeuksiin ja pelkästään turvallisuuspuoleen ja rajavalvontaan. Jatkuva yhteistyötä jatkossa harjoitettava yhteistyö yhteistyö rajavartioston kanssa pitäisi tehdä sellaiseksi, että lähinnä ihmisoikeuksiin ja maahanmuuttokysymyksiin kiinnitettäisiin huomiota. Ihmisoikeudessa asettaa kaiken rahoituksen ehdoksi tässä suhteessa. Tässä su- tältä osin keskustelu on erittäin hankala. Tarkempi kertomus Libuan tilanteesta tai valtuuskuntamatkasta saadaan vielä myöhemmin. Tapasimme tai törmäsimme moniin hankaliin seikkoihin, kun keskustelimme rajavartioston kanssa. Paria viikkoa aikaisemmin, kun vierailimme Tunisiassa, tilanne oli suurin piirtein samankaltainen tässä suhteessa. Tämä Libyasta. Tästä voidaan puhua enemmän sitten, kun aika on siihen sovelias. Nyt sitten siirrymme Nigeriaa koskevaan kertomukseen. Pitäisikö minun taas lukea ääneen tämä matkakertomus vai mitä te luulette? miten kannattaisi tehdä? Vai mennäänkö suoraan niiden kollegoiden puheenvuoroihin, jotka ovat mukana Nigerin valtuuskunnan matkalla? Viiron liittyy monia elementtejä. Halusin nyt kuitenkin suhteellisen lyhyesti käsitellä vain Libyan matkaa. Frank on ainakin paikalla. Onko täällä muita jäseniä? Ilmeisestikin vain sinä, Frank niistä, jotka olivat mukana valtuuskuntamatkalla. En nyt sano, että sinä vain. Kyllä sinä olet erittäin tärkeä henkilö. Erika on ilmeisesti dumpannut koko homman sinun harteillesi. Frank, olet varmaan samaa mieltä minun kanssani. Frank oli osittain vastuussa siitä, että matkasta muodostui sillä kun siitä tuli Linda oli aivan oikeassa, kun hän totesi, että on hieno että paikalla myöskin Nigerin parlamentaarikko, se on nyt tärkeä asia. He varmaan ymmärtävät, että meillä oli melkoisen mittava ohjelma. Alun perin ohjelma ei ollut niin tiukkaa, mutta siitä sitten loppujen lopuksi tuli hyvinkin tiukka ja työntäyteinen herra Engel on tähän osittain syypää. Nyt aion toimia niin, että sinä, Frank, voisit kenties – lyhyesti kertoa valtuuskunnan matkasta. Niitä voidaan tämä keskustelu saada liikkeelle ja sitten kysyn, haluaako joku muu kommentoida ja ehkä muitakin valtuuskunnan jäseniä toisten paikat tällä välin. I'll, I'll be, I'll be Näkökulmasta ja sitten saimme sitä korjattua. Libe-valiokunta oli menossa Nigeriin eikä muut ei ulkoasian viranomaisten näkökulmasta, koska se on tuollainen kauttakulkuvaltio. Siellä on maahanmuuttoa nähty, vaikka ja me saimme tästä kyllä kovasti tietoa monissa kokouksissa, joista jossain puhuitkin, vaikka aluksi näin ei ajateltukaan mutta hyvälinto on aivan kriittisen tärkeä, koska jos se epäonnistuu, niin se ajautuu sitten alueelliseen tyhjyyteen ja se sitten voi alue, joissa ne eivät sitten muilta alueilta sinne voitaisiin vetäytyä. Minä olen ilahtunut siitä, että Niger on nyt kuitenkin kiinni, ettemme ajaudu vaikkapa Somalian tyyppiseen tilanteeseen, jossa sitten hallinto on täysin romahtanut ja siellä on valtatyhjiö sitten pohjoisen ja etelän välillä aivan menoita Libyan eh, huonoja uutisia ja maahanmuuttopaineita, joita siellä on ja erilaisia keinoja, joita siihen on löytynyt. Kiinnittän huomiota Sahelin tilanteeseen. Ja sitten vielä Mauritaniasta. E, Nigerissä ei ole aivan samassa jamassa tilanne, eikä Malissa, eikä Burkina Fasoissakaan, eikä varsinkaan Tadissa Eli paljon tekemistä tuolla Sahelin alueella on, mutta... Kiitos Frank. Nigeristä on yksityiskohtainen raportti, jonka kehottaisin kaikkien lukemaan. Pari kohtaa delegaatiosta. Jatkan siitä, mitä Frank sanoi, ja tämä liittyy siihen, mistä Linda puhui aikaisemmin. Kun kävimme Nigerissä, silmiä avaava asia on se, tietysti köyhyys. Se taitaa olla maailman toiseksi köyhin maa, mutta sen ympärillä on maita, joissa on ongelmia. Malissa on sota, siellä on useita maita, joissa on erinäisiä ongelmia. Maahanmuuttoasioiden kannalta Nigeristä kaikki ihmiset eivät koskaan pääse EU-hun. Niger on maa, joka on hyvin sitkeä, huolimatta köyhyydestä, mutta se sinänsä ei vie ihmisiä minkään. Ja Nigerin ympärillä on monia ongelmia ja yksi niistä on tietysti se, että kun ihmiset kulkevat maan läpi, heidät torjutaan. Näemme tämän Akadeshissa. Kollegat varmaan puhuvat tästä kohta. Ja se tietysti sitten liittyy Libyaan. Siinä on Chad, Burkina Faso, Nigeriasta uhkana on Boko Haram, Liberia. Siellä on myöskin ongelmia. Ja tapasimme Agadeshissa pakolaisleiriltä ihmisiä näistä maista ja Nigerin on pitää nyt kantaa tämä vastuu. Ja kuten Lindakin sanoi, niin perusinfrastruktuurit liittyvät näihin ongelmiin. Tämä oli varmaan ensimmäinen kerta, kun saimme puhua niin monen eri tahon kanssa, jotka kuvasivat tilannetta, mukaan lukien parlamentin jäsenet, jotka tänään käyttävät puheenvuoroja. Mutta alueen vakauttaminen on tärkeää että tapasimme Ekovasin. Katsoimme, mitä G5 Sahel tekee. Ja tapasimme monia kansalaisjärjestöjä ja muita tahoja. Ja erityisesti haluaisimme kiittää IOM, Sahelia, UNHCR ja monia muita kansalaisjärjestöjä. Se oli monia kansalaisjärjestöjä, joiden edustajia tapasimme Nigerissä ja Agadesissa. Eli lukekaa tämä raportti. Ja kyse on siitä, että tämä maa ei vie ihmisen uolle, vaan se on läpikulkumaa tällä alueella. Algeriasta ja Tunisiasta tuli ihmisiä myös Libyasta, eli tässä maassa on paljon ongelmia ja haluaisin kuulla sitten, mitä kollegoillamme on sanottavana. Ja sitten kaksi muuta jäsentä valtuuskunnassa, Kienge ja Koratsapilta, eivät ole paikalla. Eli nyt sitten seuraavaksi suurlähet lähettiläs. Haluaisin kiittää häntä, Mateus Paulaa. Jos olette olleet tällaisilla matkoilla, niin kaikki vähän niin kuin katosivat, kuulemma paikalla. Mutta hän toi yllättävät kaikki uudelleen paikalle pääministerin mukaan lukien. Ja haluaisin vielä kiittää sinua, koska tilanne oli aika hankala, mutta sitten siitä viime kädessä tulikin aika uskomaton matka, eli kiitos siitä. Ja Voisitko lyhyesti viidessä minuutissa kertoa vähän tilanteesta? Kiitos. Thank you very much, Chair. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että järjestitte live matkan Nigeriin. Se oli erittäin tärkeä suhteemme kannalta Nigerin kanssa. Hienoa myöskin, että Nigerin parlamentin jäseniä kutsuttiin paikalle tilaisuuteen. Tämä osoittaa, kuinka tärkeää dynamiikkaa kumppanuussuhteessamme on EUn ja Nigerin välillä. Lyhyesti voisin kertoa niistä haasteista, joita Nigerillä on edessään. Ne ovat erittäin merkittäviä haasteita. Jotkut niistä on täällä jo mainittu, joten en puhu pitkään. Turvallisuuskysymykset, kehitys. Nämä ovat avainsanoja sen osalta, mitä Nigerissä nyt tapahtuu. Mitä puolestaan tulee kehityspolitiikkaan, aloitan nyt kehityspuolestaan, niin maa on todennäköisesti maailman köyhin – hiljattain. Näin todettiin. Lisäksi huippuluokkaa. Tämä on haastava tilanne kehityspolitiikan kannalta. 5000, Jos myöskin koko maan tulevaisuuteen. Sosiaalipalvelut ja elintarviketurva ne ovat niin ikään suuria haasteita, kyllä erittäin epävakaata aluetta. Yhtälä on Libya ja Mali toisella puolella ja etelässä vielä Boko Haram valitsevat tilannetta maassa ja pitää yllä palveluita. Tässä yhteydessä tässä kontekstissa Euroopan unionin auttaa. Meillä on noin 690 miljoonaa euroa kauden 2014-2020 klassisten perustettu hätäapurahasto. Maata uhkaa terrorismi, maahanmuutto, huumekauppa, asekauppa. Euroopan unioni auttaa parantamaan maan kapasiteettia. Kapsahel, EU-Kapsahel, mission kautta koulutetaan turvallisuusjoukkoja, poliiseja. Tietystikin Boko Haramin hyökkäyksiä. Asistettua Boko Haramia ei ole vielä saatu nitistettyä, mutta edistystä on tapahtunut. Tämän välinen avulla pystymme parantamaan ammattikoulutusta ja muutenkin parantamaan tilannetta. Mitä maahan, maahanmuuttoon tulee, meillä on tämä hätäpurahasto salakuljetusta vastaan ja pidättää salakuljettajia, eli ei ole minkäänlaista muuta taloutta. Nuoret täytyy saada töihin tekemään jotakin muuta. Tämä nyt pähkinänkuoressa maan tilanteesta. Libyan tilanne tietystikin vaikuttaa myös huomattavasti myöskin heidän kotottamistaan takaisin alkuperämaahansa, kun he tulevat muualta takaisin. Pakolaisongelma sekä teitä että koko valtuuskuntaa siitä, että kävitte maassa. Valtuuskuntavierailu vahvisti merkittävällä tavalla kumppanuutta EUn ja tämän tärkeän kumppanimaan välillä. Ja hienoa todellakin, että paikalla on myöskin Nigerin parlamentin edustajia. Kiitoksia paljon tästä tilaisuudesta. Kuuli, joka on Nigerin kansallisen parlamentin jäsen ja edustaa täällä parlamentaarikkojen maa ihmiskaupan torjunnan verkosto ja myös vaihtoehtoisten ratkaisujen verkosto. Meillä on 47 jäskeintä tehtävää on meille langennut ja me teemme yhteistyötä maahanmuuttoon liittyvien eri sidosryhmien kanssa. Ensiksikin me hala tämä maahanmuutto oikein on järjestetty ja toinen tehtävämme, ja se on myös totta kai hyvin merkittävä verkoston tehtävä, on toimintasuunnitelman, jossa on seuraavat tärkeimmät tukipilarit ensiksikin verkoston kehittäminen, toiseksi muuttoon Niger ei suoraan kuulu tähän Euroopan suuntautuvaan virran tällaisen liikkeen pysähtymään. Ja näin Niger tarvitsee maahan muut pyrkiä näihin tavoitteisiin. Ja kuten jo äsken sainkin kuulla, niin tämä kokous toista maaliskuussa puhunut Difan alueen naisten puolesta ja me olemme käyneet vierailulla pakolaisleireillä, olemme käyneet vaan vaan toivovat lisää humanitaarista apua. Kyse on naisista ja lapsista. Minä minun sydämeni kolmella eri leirillä ja yhdellä leirillä oli yli kymmenen. Nigerissä todellakin on hyvin paljon ihmisiä, jotka pysyvät paikoillaan ja jotkut ryhmät eivät halua ja ei ole paikalla, koska tiedän, että hän on keskustellut teidän kanssanne aikaisemmin tästä asiasta. Ehkä hän tulee myöhemmin paikalle. Nyt puolestaan puhuu herra Mano Agali, joka on myöskin Nigerin parlamentin jäsen Agadesin vaalipiiristä. Miten vaikeissa oloissa siellä toimitaan. Kiitoksia siitä, että tulitte paikalle kertomaan siitä, mitä maahanmuuton osalta on tapahtunut Akadesin reitillä, mitä siellä tapahtuu. Herra Agali, olkaa hyvä. Eh, merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä kutsusta tulla keskustelemaan tästä raportista sen jälkeen, kun kävitte Nigerissä. Kiitoksia kehitysyhteistyön valiokunnan puheenjohtajalle, kiitoksia suurlähettiläälle ja kiitoksia kaikille niille, jotka ovat tulleet tänne Nigeristä ja kiitoksia niille, jotka ovat meidät ottaneet täällä vastaan. Nyt puhumme Nigeristä ja tilanne 90-luvun lopulta lähtien. Silloin Nigerissä oli kapina, jonka jälkeen solmittiin rauhansopimus, jota noudatettiin, mutta rauhansopimuksiin piti ottaa mukana entiset taistelijat – ja monet lähtivät maahanmuuttoalalle, koska se on kannattavaa toimintaa. Eli kuten puheenjohtaja sanoi, Agadeshin alueella käsittelin maahanmuuttokysymyksiä. Eli meillä oli entisiä taistelijoita, heille piti löytää uutta työtä ja he löysivät maahanmuuttajat, jotka halusivat Eurooppaan ja he alkoivat sitten kuljettaa heitä Eurooppaan ja kukaan ei ollut siitä huolissaan. Sen jälkeen oli toinen kapina ja sama ilmiö toistui. Niger ei ole lähtömaa maahanmuuttajille, vaan läpikulkumaa. Ja alueen pääkaupunki Agadesh maahanmuuttajat eivät jää sinne, vaan sekin on läpikulkupaikka. Vuonna 2015 Nigerissä säädettiin laki, jossa kriminalisoidaan maahanmuuttajien kuljettaminen ja kaikki rikollinen toiminta, joka liittyy maahanmuuttoon. Me noudatamme tätä lakia ja Nigerin hallituksen ja presidentin toiminnan ansiosta – Tämä laki hyväksyttiin ja sitä on pantu täytäntöön. Sitten on toinen laki, joka liittyy ihmiskauppaan. Maahanmuuttajien vielä paljon, salakuljettajien vielä paljon. Eli jos nyt katsotaan, miten laki on sovellettu vuonna 2015, niin silloin ajoneuvoja pysäytettiin, ihmisiä vangittiin ja lopuksi sanoimme, että meillä pitää olla muuntoohjelma, joka koskee 5650 henkilöä suurin piirtein. Eli näin paljon on. Ja EU on tehnyt hyvää työtä. EU on rahoittanut monia hankkeita, jotka liittyvät tiedottamiseen jotta ei lähtisi mukaan laittomaan maahanmuuttoon. Ja näillä varoilla on myöskin entisiä salakuljettajia saatu uudelleen yhteiskuntaan, yhteiskuntaan toimintaan mukana. Kansainvälisiä toimijoita on mukana näissä asioissa ja siellä tehdään hyvää työtä. Esimerkiksi saksalaiset ja belgialaiset ja luksemburilaiset auttavat meitä ja monet muut maat. Ja tietysti myös YK. Eli näin uudelleen koulutamme entisiä salakuljettajia. Tämä on hyvin tärkeä kysymys, kun ajatellaan Agadesin aluetta. Siihen liittyy oma talous ja siellä on ihmisiä, jotka pitää saada vakuuttuneeksi siitä, että pitää löytää muunlaista aktiviteettia. Mutta tämä on ollut kannattavaa toimintaa, johon liittyy sitten muuta toimintaa. Sillä niitä, joilla on taloja ja ajoneuvoja, ja niitä, joilla on ravintoloita, ne, jotka opastavat maahanmuuttajia. Eli jotta saamme kaikki tahot mukaan, niin EUn avulla Niger on löytänyt hyviä hankkeita – Meillä on tiedotuskampanjoita, mutta myöskin täytyy soveltaa lakeja, joista puhuin. Niger on ylpeä vuoden 2015 laista. Kaikki tuntevat sen. Kaikki tuntevat tämän lain. Ja meidän pitää jatkaa toimintaa, koska jotta saadaan laiton maahanmuutto päättymään, nyt niin tarvitaan sitä, mistä puhui, puhuttiin raportissa. Eli turvallisuus- ja puolustuspolitiikka liittyy tähän. Ihmisiä kuolee, lapsia ja naisia. Lapsia on hylätty. Maahanmuuttajat ovat viattomia uhreja He haluavat kulkea läpi aavikon vaaratta. Nämä nuoret tarvitsevat tukeamme. Meillä pitää olla hallinnoitua ja inhimillistä maahanmuuttoa, josta sovitaan yhdessä. Täytyy varmistaa, että näillä nuorilla on tulevaisuus ja työtä. Niin, puheenjohtaja, en tiedä, olenko jo ylittänyt puheekani, mutta haluaisin vielä kerran kiittää teitä. Jatkamme keskustelua, mutta halusimme puhua kanssanne ja olemme ylpeitä siitä, että olemme täällä tänään. Niger on läpikulkumaa eikä lähtömaa ja kumppanimme ovat auttaneet meitä. Kiitos. And we're very proud to have you here as well. Olemme todella ylpeitä siitä, että te olette täällä tänään kokouksessamme. Lupasin teille lämpimän päivän Tämä nyt on belgialaisittain lämmin päivä, mutta oli tyhmä luota tämä henkilö, joka tulee läheltä Saharaa. Kaikki kollegat, jotka olivat valtuuskuntamatkalla mukana, tietävät, että siellä oli todella kuuma. Tämän parempaan me en pystynyt pelkäläisen sään suhteen. Nyt siirrymme eteenpäin. Olen varma, että jotkut kollegat haluavat esittää teille kysymyksiä. Akadisissa tietystikin kansainvälinen siirtosjärjestö pyörittää kaikkein suurta keskusta Tunisiassa ja Libyassa. Tutustamme myöskin sen toimintaan. Akadisissa on suori keskus. Patrick Saada on kriisinhallinta asiantuntija, joten äh, Eugenio Ambrosi, olkaa hyvä seuraavaksi siitä, että voin kertoa teille, että vierailu Akadisiin ja vastaantokeskuksen oli tänne toiseksi yhteys turvallisuuden kehityksen ja maahanmuuton välillä. Omalta kantamme katsottuna EUn tuella ja eri toimenpiteiden avulla, jotka on otettu käyttöön, edistystä on todellakin saatu aikaan. Se erittäin hankalissa olosuhteissa edelleenkin, ja he ovat vaaraseutua hyväksi käytetyiksi, joten Haasteet on tietenkin kourin ihmisten, jotka ovat kärsineet näistä vaikeista olosuhteista. terveydenhuolto, haavoittuvaisten ryhmittyminen erityis kotimaihinsa. Kyse on ekovasimmaista, maista, joissa valitsee vapaa liikkuvuus. Mikäli ihmiset haluavat palata takaisin kotimaahansa, tu. Yksinkertaisesti kirjoitettu aavikolle he kuulivat pari päivää ennen kuin perastettiin ennättivät paikalle yhä useampi maahanmuuttaja lähtee. Ihmisten suojelusta puheen ollen, mikäli ihmisillä ei ole laillisia maahantulokeinoja, on hyvin vaikea puuttua laittamaan maahanmuuttoa. Turvallisuudesta ja kehityspolitiikasta ja näiden yhteydestä kollegat puhuivat tästä ihan tavalla Nigerin osalta. Niger on perheitä. On ollut helpompi saada vakuuttuneiksi asiasta, mutta jotkut haluaisimme todeta, että maahanmuuttokysymys ei täysin suoraan liity kehityspolitiikkaan tai turvallisuuteen tai aavikolta, kun heidät lähetetään takaisin Algeriasta ja Tunisiasta, ja mikäli heitä ei sitten poimita sieltä aavikolta, niin en tiedä, miten tämän voisin sanoa tämän kauniin, niin he yksinkertaisesti. Annabelle roig Grangeon on EU Global Issues-yksikön päällikkö UNHCRstä. Ja kiitokset kutsusta tähän kokoukseen. Nigerin edustajien läsnä ollessa meidän täytyy tietysti muistaa, minkälaisia haasteita maahanmuutto aiheuttaa Nigerille. Ja me saimme äsken Nigerin parlamentaarikkojen suusta tästä kuulla muutama sana jaettavaksi tietyistä huolenaiheista. Ja kuten on jo sanottukin, niin Nigerin tilanne liittyy tietysti Libyan tilanteeseen ja alueelliseen tilanteeseen ylipäätään. Nigeristä on tullut tällainen vaihtoehtoinen suojan alue toisaalta niille, jotka on Libyasta evakuoitu. Ja mehän tiedämme, että tällainen evakuointi järjestely on ollut käynnissä. UNHCR sen on ottanut käyttöön Libyan pidätyskeskusten järkyttävän, järkyttävien olosuhteiden vuoksi. Eli Libyan tilanne vaikuttaa suoraan Nigeriin. Libyan tilanne on niin hankala ja vaikea. Ja sitten toisaalta taas ne henkilöt, jotka ovat Nigerissä ja jäävät tähän maahan. Eli jos ajattelemme ylipäätään asiaa, niin Niger on kauttakulkuvaltio, mutta kyllähän se on myös turvapaikkavaltiokin, eli siinä mielessä myös kohdevaltio myös osittain malilaisia siellä on 60 000 ja nigeriaisia on 100 000, eli kyllähän Niger sitten on myös turvapaikkavaltio ja siellä tietysti on myös pakolaisia ja turvapaikanhakijoita muitakin, jotka eivät ole Libyaan menneet, vaan saapuneet suoraan Nigeriin ja pyytäneet turvapaikkaa suoraan Nigerin valtiolta. Tavoitteena on UNHCRllä tässä maahanmuuttotilanteessa Nigerissä nimenomaan kiinnittää huomiota vaihtoehtoisen suojanhakijoihin ja pyrkiä saamaan heille turvapaikka ja löytämään kestäviä ratkaisuja. Nigerin turvapaikkajärjestelmä on kehitteillä ja, siellä on lainsäädäntöä kyllä myös olemassa ja myös tiettyjä laitoksia, jotka hoitavat tätä ja rekisteröivät, kirjaavat eh, ihmisiä, jotka hakevat turvapaikkaa tai pakolaisasemaa Nigerin valtiosta. Niger jotka haluavat siis jäädä Nigeriin, niin voivat sinne siis jäädä ja voivat näin ollen myös pyytää eh, uudelleen eh, sijoittamista varsinkin Libyasta tulevat henkilöt voivat pyytää uudelleen sijoittamista. Tuhat ihmistä on Nigerin viranomaisten avulla Tripolista ja muualta Libyasta evakuoitu. Ja tässä on kymmeniä, kymmeniä alaikäisiä. 140 henkilöä näistä tuhannesta ihmisestä on nyt saatu uudelleen sijoitettua Nigeriin Nigerin kanssa tehdyn sopimuksen jälkeen. Ja sadat ihmiset ovat pystyneet sijoittautumaan uudelleen Nigeriin oikopäätä ilman, että ovat alkuunkaan Libyaan päätyneet. Ja Agadesista sen verran, että, että siitähän on tullut tällainen maahanmuuton kauttakulkureitti 2000 he, sudanilaista pääosin pakolaisista on kyse. Myös alaikäisiä yksin matkustavia on suuri joukko ja heitä on käytetty hyväksi ja osa on ihmiskaupan uhria. Tämä luku valitettavasti tulevien kuukausien ja viikkojen aikana todennäköisesti kasvaa. UNHCR on vuoden, viime vuoden lopulla avannut tällaisen vastaanottolaitoksen näille haavoittuvimmassa asemassa oleville tulijoille. Tämä kaikki on tehty yhteistyössä kansallisten ja alueellisten ja paikallisten viranomaisten kanssa ja totta kai myös kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Seuraavat haasteet ottaisin esille tähän lopuksi UNHCRn näkökulmasta maahanmuuttoasioissa. Eli en puhu nyt Malin pakolaisista tai nigerialaisista sen enempää. Eli Akadisiin siitä, mistä, keitä nämä ihmiset ovat, jotka sinne ovat saapuneet. Ja sitten toiseksi Akades ja myös muilla muut alueet vastaanottava henkilö, väestö on joutunut kärsimään ja tuntee olevansa toisiaisessa asemassa, kun pakko ja jos ajatellaan vaikkapa tuota taloudellista muuttumista ja uudis, muutosta ja uudistumista. Ja sitten kolmanneksi, kuten tässä jo kuulimme sanottavan, niin 8000 henkilöä on saapunut Algerian suunnasta Agaresin alueelle ja tämä kyllä sitten Nigerin viranomaisten kanssa pidämme silmällä sitä, että tuota nuorofulmaan periaatetta noudatettaisiin, eli ei palauteta ketään ihmistä sellaiseen alue, sellaiselle alueelle, jossa kyseinen henkilö ei ole turvassa. Kiitokset ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Okay, thank you very much. And finally we... Kiitoksia. Ja sitten vielä lopuksi kaksi kansainvälistä kansaisjärjestöä jotka toimivat aktiivisesti alueella, saavat puheenvuoron tietysti myöskin monia paikallisia kansalaisjärjestöjä, joita tapasimme. Ensimmäisenä näistä kahdesta puhuu EUn punaisen ristin toimiston päällikkö Denis Avu. Olkaa hyvä. Uh, niin siinä on, <clears throat> on hyvä huono puoli, kun on viimeinen puhuja. Eli nyt, ja puhun ranskaa, vaikka muistiinpanonia niin mä Ja kuten Nigerin kollegamme tietävät, paikalla on hyvin voimakkaasti punainen risti. Tässä kuussa yhdeksän EUn kansallista mutta elintarvikehuollosta, terveydenhuollosta ja jälleen yhdistämme perheitä. tämä on yksi punaisen ristin perustehtäviä. Osa toimijoista on ollut maassa jo pitkään, ja erityisesti siellä on autettu maahanmuuttajia. Vuodemuutopalveluita, sosiaaliturvapalveluita, on annettu koulutusta ensiavussa ja olemme toimineet paikallisella tasolla. Ja getoissa ja siellä on HIV-testejä ja muita sukupuolitestejä järjestetty terveydenhuoltokeskuksissa. Tanskan ja Ranskan punainen risti tarjoavat näitä palveluita. Sitten meillä on pilottihankkeita. En nyt esimerkiksi erilaisissa leikkauksissa. Me emme toimi yksin. Eli yksi kollegani, joka puhui aikaisemmin, puhui kirjeestä, joka on allekirjoitettu IOM kanssa Nigerille. Me toimitamme OIMille sitten palautuspyyntöjä. Ja sitten kaksi kuukautta sitten kaksi britti punaisen ristin jäsentä alkoivat jälleen yhdistää maahanmuuttajia, jotka olivat peräisin Libyasta. Sopeuduttava tarpeeseen niin kuin kaikkialla – ja meillä pitää olla liikkuvia yksiköitä yhä enemmän. Yhä useammat maahanmuuttajat eivät uskalla tulla esimerkiksi terveydenhuoltokeskuksiin, ja siksi on kehitetty liikkuvia yksiköitä Libyassa ja Algeriassa, mutta myöskin puhumme. Yhtäältä EU on viime aikoina kiinnittänyt paljon huomiota maahan, erityisesti tarjoamalla rahoitusta rahoitusta tietyille hankkeille. Ja se on hiukan vääristänyt käsityksiä, eli pitää kehittää terveydenhuoltopalveluita ja parantaa alueisten toimijoiden kapasiteettia. Mutta kun Libyan suuntautuva liike on pienentynyt. Ja näin kun tuota vuoden 2015 lakia on ryhdytty soveltamaan, niin se on vaikuttanut oikopäätä maahanmuuttajavirtojen vähentymiseen Libyasta Eurooppaan. Hyvät jäsenet, humanitaarisena järjestönä kiinnittäisin huomiota tämän lain soveltamiseen, vaikka se luvuissa näyttääkin hyvältä. Eli se on vähentänyt tätä maahanmuuttovirtaa Agadesin kautta – laittomasti, niin tämä laki kuitenkin vaikuttaa oikopäätä ihmisten elämään ja kiinnitän nyt siihen huomiota. Ensiksikin tämä toiminta maahanmuuttajia vastaan on entistä vakavampaa ja näin poliisiväkivalta on kasvanut maahanmuuttajia vastaan koko maahanmuuttoreitin varrella. Näin me saamme tätä tietoa tehdessämme työtä yhdessä maahanmuuttajien kanssa, kun keskustelemme heidän kanssaan ja meille on sitten kerrottu erinäisistä suullisista uhkauksista, iskuista, lyönneistä, nöyryyttämisestä, erityyppisestä väkivallasta ja muusta vastaavasta. Ja jos ajattelemme sitten Akadesiaa, niin tuo uusi laki on oikeastaan johtanut siihen, että Agares on tuollainen kautta kulkupaikka, mutta sitten mennään myös tuon Akaresin kaupungin ulkopuolelle, kaikkien mahdollisten yhteiskunnallisten järjestelmien ulkopuolelle. Eli terveyspalveluita ei juurikaan voi saada, eikä myöskään ravintoa ei pysty ostamaan ruokaa yhtä mistään, koska mitään myytävää ei ole. Joutuu pelkäämään jatkuvasti poliisia nälkiintyneenä. Ja tästä syntyy suuria ongelmia, kun nämä maahanmuuttajat on ajettu ikään kuin terveellispalveluiden ulottumattomiin. Meillä on siis entistä vähemmän maahanmuuttajia Akadesissa, ja, mutta sitten kun nämä maahanmuuttajat sairastuvat, niin heille ei saada sitten tarjottua apua. Tässä ajaudutaan kyllä erittäin dramaattisiin tilanteisiin. Ja näin sitten valtion terveyspalvelujärjestelmä joutuu tästä kärsimään. Ja vielä me olemme joutuneet näkemään eri näisten riskien ja vaarojen koventumisen, kun ajattelemme salakuljettajia, jotka maahanmuuttajia siirtävät paikasta toiseen, niin he ovat elämästä ei olla kiinnostuneita alkuukaan. Heidät hylätään aavikolle ja näin päästään sitten myös poliisivoimista eroon. On ollut ja lailla on ollut Agadesiin ympäristössä. Me todellakin toivomme, parlamentin ja unionin. Osta, Stetina, Juroka ovat puhelistalla Lambert ja Spinelli. Ilmeisesti kaikki haluavat puhua. Olette pitkään joutuneet odottamaan puheenvuoronne, mutta nyt kun kaikki muutkin ovat puheenvuoron, toivon, että puhutte vain lyhyesti. Varsinkin parlamentarikot, jotka tulivat kovin kaukaa, tarvitsevat aikaa vastatakseen kysymykseen. Lyhyesti komission ja sitten Koste ja muut puhujat. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitos kutsusta tulemaan mukaan keskusteluun. Kuten te sanoitte, uskon, että ajantasainen kertomus Nigerissä valitsevasta tilanteesta ja eri toimijoiden tekemästä työstä maassa löytyvät kaikki hiljattain julkaistusta edistyskertomuksesta. Tuosta asiakirjasta ilmenee, että olemme tehneet kokonaisvaltaisen arvion maahanmuutosta keskeisen Välimeren reitin osalta, sikäli kun on kyse kansainvälisestä oikeudesta ja ihmisoikeuksista. Olemme tehneet tässä yhteistyötä kumppaneiden kanssa mukaan luottuna UNHCR ja kansainvälinen siirtoisvirasto Libyan osalta ja siten, että voidaan kansallisia standardeja. Teemme erilaisia, erilaista työtä rinnakkain. Ennen muuta huomioon kiinnittyy ihmisoikeuksiin. Libyan tilanne on huomattavasti muuttunut, kun tarkastetaan tilannetta tilastollisesti Monet ihmiset ovat turvallisesti päässeet Yksittäiset jäsenvaltiot ovat Nigeristä tulleita ihmisiä uuden sijoittaneet. Kun tarkastan Libyan ja Nigerin tulevaisuudesta, katsomme, että Libyan osalta täytyy jatkaa ihmisten uuden sijoittamisjärjestelmää tai toimintaa. Täytyy lisätä ponnisteluita, jotta hätäsiirtomekanismeja voitaisiin parantaa ja myöskin ihmisten lähettämistä turvaan. Poliittinen sitoumus on tarpeen myöskin Afrikan unionin puolelta ja Euroopan unionin puolelta, mutta myöskin YK on työryhmä on mukana, kun HCR on lyhtynyt jo transit-järjestelmän laatimisen Tripolista käsin, jotta ihmisiä voidaan evakuoida maasta. Me tuemme tässä taloudellisesti toimintaa Ihmiset täytyy ottaa vastaan kansallisten standardien mukaisesti ja etsiä vaihtoehtoja. Haluan kiittää myöskin kaikista tiedoista, joita annette siitä parlamentaarisesta maahanmuuttoverkostosta, joka Nigerissä toimii. Kerrotte myöskin teidän lainsäädännön kautta. Täten annetaan taloudellisia mahdollisuuksia ja työllisyysmahdollisuuksia ihmisille. 19 miltei 20 000 työpaikkaa on jo luotu EU-rahoitusavun kautta. Tason vakauttamisessa hanke on jo käynnistetty Nigerin ja Nigerian rajalla. Yli 500 avunsaajan toistaiseksi saanut tukea ja koulutusta eri ammattikoulutusohjelmista. Uh, uh, Nämä tiedot sen lisäksi, mitä te täällä mainitsitte. Me pyrimme tukemaan maanta ja eri toimijoita Roinvatasalla. En nyt puhu tästä Afrikan hätäapu erikoisrahastosta, koska meillä on niin vähän aikaa, mutta on erittäin tärkeää myöskin tässäkin yhteydessä vahvistaa, että kun Sahelin ryhmä on kokoutunut, Nigeria on merkittävällä tavalla alueellisella tasolla johtanut tätä työtä ja auttanut naapurimaita maahanmuutto- ja turvallisuuskysymyksissä erityisestikin. Euroopan unionin tuella pyritään tekemään työtä laittomia maahanmuuttovirtojen kauttakulun estämiseksi samalla suojellaan maahanmuuttajia ja pakolaisia. Puheenjohtaja, pyysit, että puhun lyhyesti. Jotkut elementit täällä jo mainittiin muissa puheenvuoroissa, joten en nyt sano itse enempää. Ja minäkin olen valmis vastaamaan kommentteihin ja kysymyksiin. Kiitoksia tästä puheenvuorosta ja kaikista tekemästäni työstä. Ruva McAvan on antanut ymmärtää, että että ekopääosaston kollega voisi vielä täydentää tätä tilannekatsausta. Mutta tässä yhteydessä puhuu edustaja Kosta, olkaa hyvä. Uh, thank you, chair. Mm. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät vieraat, hyvät kollegat, hyvät Nigerian parlamentin edustajat. Kuulimme tänään monista asioista. Kiitoksia puheenvuoroistanne. Kaiken kaikkiaan on myönteistä, että Euroopan unionin ja sen jäsenvaltiot ovat kiinnittäneet huomiota erityisesti Sahelin alueeseen viimeisen vuoden aikana, mutta olen hiukan epäileväinen sen suhteen, olemmeko löytäneet kestäviä ratkaisuja. Välillä tuntui siltä, että sen sijaan, että tuetaan Afrikan maita ja löydetään kunnollisia ratkaisuja, me laajennamme Euroopan linnoituksen muureja, jotta maahanmuuttajat saadaan pidettyä EUn ulkopuolella. Eurooppalaiset johtajat kävivät Afrikassa ja syynä oli lähinnä pelko maahanmuutosta ja tavoitteena oli löytää niin sanottuja ratkaisuja, jotta voidaan estää afrikkalaisten tulo EU-hun. Lopputulema oli katastrofi, kun ajatellaan humanitaarista ja arvopohjaista lähestymistapaa. Yhä useammat maahanmuuttajat ovat kuolleet ja haluaisin muistuttaa, että poliittinen ja taloudellinen epävakaus, erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, on suoraa seurausta siirtomaa-ajoista Silloinhan hyödynnettiin afrikkalaisia resursseja. Ja tämä ei nyt ole inhimillisempi tilanne. Kehitysyhteistyöavustus Nigerille ja muille maille toimii ikään kuin asena. Tavoitteena on piilotella ruumiita rajoillamme. Ja kun ajatellaan turvallisuuspolitiikkaa, niin EU estää ihmisten vapaan liikkuvuuden EKS-alueella, vaikka se on ihan normaali käytäntö, mutta ehkä nigeriläiset kollegat voivat kertoa tästä enemmän. Tämä vaikuttaa myöskin epävakauden lisääntymiseen, koska radikalisoitumisen perussyitä ei ole ratkaistu. Turvallisuus ei voi olla ainoastaan sitä, että tuetaan armeijoita, vaan yhdessä meidän täytyy luoda tulevaisuuden näkymiä nuorille Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Ja toisaalta on huomattava, että Afrikan naapuriemme Niin olen ihan lokahaloinen, että vierailemme jää vastausaikaa. Seuraavaksi Juroka. Köszönöm szépen, elnök úr, a kizsákmányoláshoz csak... Äsken puhui. Minäkin pidän hyvänä sitä, että voidaan suora puheisesti puhua järkyttävästä tilanteesta, joka alueella vallitsee. On todella törkeää, että pakolaiset joutuvat näissä olosuhteissa elämään – riskiin, joka liittyy maahanmuuttoon. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä ja miten tämä toimii? Mitä tämä tarkoittaa? Teillä on vakaa maa ja sanotte, että teidän maastanne ihmiset eivät halua pois. Voin vain onnitella teitä siitä ankarasta työstä, jota olette tehnyt tämän puolesta. Kiitos siitä, että pelkästään auta oman maan kansalaisia, vaan myöskin niitä, jotka katastrofaalisista tuloksista, joita on saatu huolimatta siitä, että kansainvälinen yhteisö EU on auttanut teitä ja kuinka paljon syntyy jännitteitä paikallisväestön ja maahanmuuttajien välille. Tämä minä kiinnostaisi enemmänkin. Antropologina olen nähnyt eurooppalaisia pakolaisleirejä, ravitsemuspalvelut ja muut palvelut ovat omat talouden sektorinsa nykyään. Olen puhunut nuorten kanssa, jotka ovat vuosia ja kuukausia viettäneet Euroopassa leireillä. Ja nyt puhutaan jopa maahanmuuttobisneksestä, ihan kuin se olisi elinkeinoelämän uusi sektori. Missä ma- ja voitteko todenteella auttaa, kun auttaa niitä, jotka tulevat teidän maahanne? Ja mikäli sallitte, voin toistaa kysymykseni. Voisin kuulla enemmän siitä laista, joka otettiin maassani käyttöön 2010, jonka mukaan kaikki, joka liittyy maahanmuuttoon, tämä maahanmuutto on kriminalisoitu. E-, edustaja Spinelli, kaksi minuuttia, olkaa hyvä niin Euroopan on pidettävä kiinni lupauksistaan. Yksi lupauksista oli Libyasta evakuoiduinen, koska nämä ihmis, näitä ihmisiä Nigeriasta oli ainoastaan 30. Ja haluaisin nyt kuulla nigerialaisilta vierailtamme, haluaisin tietää kuinka on mahdollista tai miltä oikeusperustalta näitä ihmisiä on palautettu Libyaan. Minusta tuntuu siltä, että sotilaallinen avustus on paljon voimakkaammassa asemassa. Ja sitten vuoden 2005 maahanmuuttovirtoja ja ihmissalakuljettajien tilanne on kriminalisoitu. Eli haluaisin kuulla tähän vastauksia, mistä ovat puhuneet. Kiitos. Thank you, Mrs. Sargentini, please. But... Edustaja Sargentini, seuraavaksi Rova Lambers sitten edustaja Sargentini, mutta puhukaa vain yksi minuutti kukin, jotta vieraamme ehtivät vastata. Kuten kaikki tietävät, että meillä on tämä toinenkin kuuleminen vielä tämän jälkeen. Right, thank you. And I have, um... Kiitokset. Minulla olisi muutama kysymys parlamentin jäsenille. Oikein mukava nähdä heidän tasapainottamisesta, kuinka paljon parlamentti on pyrkinyt saamaan näitä tasoja toimimaan yhdessä ja miten tätä myös monissa paikoissa, kun yhtä yhteisöä kohtaan poliisiväkivalta alkaa, niin se... Että sen puheenvuoron, koska aikaa on vain vähän.